hyvät kollegat. Kaksi viikkoa sitten osallistuin Westerplattella juhlallisuuksiin, josta muisteltiin 70-vuotispäivää sodan, toisen maailmansodan alkamisesta. Tämä sota syöksi Euroopan kuiluun, tuli miljoonia uhreja. Meidän ei pitäisi koskaan unohtaa, että sota ja väkivalta voivat palata uudestaan Eurooppaan. Tuona kesänä tapahtui muitakin väkivallan tekoja. Kaksi espanjalaisen kansalliskaartin jäsentä tapettiin äh, etän toimesta viime kesänä. Täytyy myös informoida teille siitä, että entinen Belgian Er-, Euroopan parlamentin jäsen edustaja Glynn on kuollut. 9. syyskuuta hän kuoli. Herra Glynn oli jäsen Euroopan parlamentissa vuosina 86-94. Oli myös sosiaalidemokraattisen ryhmän puheenjohtaja. Pahoitellen kerron myös entisen britti Euroopan parlamentin jäsenen Sir Christopher Broughtin, joka menehtyi heinäkuussa. Hänestä tuli myöhemmin Lord Kingsland ja hän oli jäsenenä Euroopan parlamentista 1994. Hän oli eurooppalaisten demokraattien puheenjohtaja Ennen kuin aloitamme kokouksen, haluaisin, että muistelisimme hetkeksi niitä, jotka menehtyivät puolustaessaan Eurooppaa tai olivat siellä töissä sen nykyisessä muodossaan. Protokół z posiedzenia z dnia... Pöytäkirjat 16. heinäkuuta 2009 kokouksesta on lähetetty. Teillä ne on. Haluaisin kysyä, onko jotakin huomioita niistä? En näe huomioita. Pöytäkirjat ovat hyväksytty. Minulla on tieto Euroopan kansanpuolueelta. Olen saanut niin, anteeksi, toinen tieto ensin. Ilmoitus. Belgian viranomaiset ovat kertoneet minulle, että herra Jean-Claude Malton artiklan, joka koskee EPn jäsen